Pan przewodniczący! Herra puhemies. Good morning. Ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Voisitteko istuutua? Eh, Tervetuloa istunnon jatkoon. kaksi surullista ilmoitusasiaa alkuun. Firenzessä ja ampui kaksi ihmistä. Rikoksella oli todennäköisesti rasistinen tausta. Jälleen ihmisiä kuoli sen takia, että he halusivat vain elää ja työstä kenellä Euroopassa. Tämä on kauhean ja surullista. Meidän täytyy päättäväisesti toimia kaikkea rasismia ja xenofobiaa vastaan. Eilen tuli myös uutinen Belgiasta. Liegen tragedia koski viattomia sivullisia parlamentin